Näin hyväksytty. Herra Dimitar Stojanov on vetänyt pois hakemuksensa 8. marraskuuta 2011, joka koski äh, parlamentaarisen koskemattomuuden suojelemista. Oikeudellisten asioiden valiokunta on pannut asian merkille keskeyttänyt menettelyyn. Sitoutumattomista ja kuoja ja